Arvoisa puhemies, tämä oli vastaukseni viimeiseen kysymykseen ja loppupuheenvuoroni tulee olemaan suhteellisen lyhyt. Mielestäni meidän täytyy kiireellisesti tarttua tiettyihin kysymyksiin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että jos lähivuosien aikana emme onnistu luomaan yhteyttä kansalaisiin, joiden puolesta me tässä työtä teemme, jo, niin silloin eurooppalainen hanke on uhattuna karjuutua. Jos emme saa yhteyttä kansalaisiin, joiden puolesta me väittämiemme mukaan teemme työtä, Ihmiset ovat luoneet Euroopan. Hienoa työtä on tehty. Tämä on melkoinen menestystarina. Varmin kaikkien aikojen tuloksellisin rauhanprosessi. Ja tarkoitan tässä, että todellakin sekä miehet että naiset ovat olleet tässä rauhanhankkeessa mukana. Vaimoni aina kritisoi minua siitä, että kun totean, että kun Jumala loi ihmisen, no sitä käytetään että voidaan käyttää myöskin samaa sanaa tarkoittavan miehestä, joten joka tapauksessa meidän täytyy todellakin tarkkaan katsoa, minkälaisia tavoitteita meillä on. Ja viimeisten vuosien aikana minä olen havainnut, minkälaisia hankkeita ja haasteita Euroopan unioni on kohdannut. Tämä 30-luvun jälkeen suurin kriisi, joka on syntynyt ulkopuolelta vastaavanlaisia tapauksia, on olemassa muitakin. Ja toisen maailmansodan jälkeen vanhemmat ovat alkaneet pelätä sitä, että heidän lastensa tilanne on pahempi kuin heidän aikanaan. Tähän täytyy tarttua, mutta tähän vastaukseen tarvitaan yhteisiä voimia, ei ainoastaan kansallista toimintaa. Meidän täytyy katsoa asiaa laajemmin. Ja jos me voimme osoittaa, että tästä toimistamme on hyötyä kansalaisille, niin silloin saamme myöskin tukea tähän hankkeeseen. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että konkreettisin paremmin tuloksin voimme todellakin saada uudestaan yhteyden kansalaisiin, niihin, joidenka tulevaisuus on osittain meidän käsissämme. Mantereillamme on hyvä tulevaisuus, mikäli teemme yhteistyötä, kunnioittaen samalla monimuotoisuutta ja kansallista yksimääräämisoikeutta – mutta mikäli emme tulevien vuosien aikana puhalla yhteen hiileen ja toimi organisoidusti, jos emme muuta toimintatapaamme ja emme keskity Junckerin esittämiin prioriteetteihin, niin silloin tämä järjestelmä, nämä instituutiot voivat toimia täydellisesti Brysselissä, mutta siitä ei ole mitään hyötyä kansalaisille mutta näin pitkälle ei ajauduta, sillä Euroopan hyvänä on se, että me kykenemme sito, sopeutumaan uusiin haasteisiin. Me tulemme sito, muuntautumaan ja sopeutumaan ja minä olen vakuuttunut siitä, että aikanaan tilanne tulee olemaan parempi kuin nykyään. Oikein paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia, herra Timmermans. Kiitoksia, hyvät naiset ja herras, myös siitä, että piditte tiukkaan kiinni puheajoista. Nyt puheenjohtajakokouksen jäsenet, jotka arvioivat tämän kokouksen tulosta, niin he kokoontuvat kello 18, siis kello 18.